The sitting is resumed. The minute... Jatkamme istuntoa ja eilinen pöytäkirja on saatavilla. Onko huomautettavaa? Jos ei, niin pöytäkirja on, on hyväksytty. Nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan, eli Joran Fermin mietintöön aiheesta rahoitustuki Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla. Toivotan tervetulleeksi Euroopan investointipankin pääjohtajan Werner Hoyerin ja kollega Mastrojanis. Hän on ensimmäistä kertaa Kyproksen puheenjohtajuuskauden aikana täällä meidän vieraanamme. Kollega Färm, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, kollegat. Rahoitustuki Euroopan laajuisten liikenne-energiaverkkojen alalla otsikkona kyllä sisältää mielenkiintoisemman aiheen, nimittäin hankejoukkolainat. Tämä olisi pitänyt olla varsinaisena aiheena. Kyse on siitä, että me katsomme pitkällä aikavälillä kestävyyttä, kasvua ja työpaikkoja. Ja ennen kaikkea tarkoitus on lisätä niitä sijoituksia, joilla pyritään nimenomaan julkisiin ja yksityisiin sijoituksiin työpaikkojen kasvun luomiseksi. Tarkoitus on yhdistää eri alueita Euroopassa ja poistaa pullonkauluja. Meillähän on 500 miljoonaa ihmistä yhtenäis sisämarkkinoilla. Meidän on pystyttävä tekemään strategisia sijoituksia moderniin infrastruktuuriin, liikenteen alalla, energian alalla, digitaalisen tekniikan alalla. Tämä on oleellista, jos me aiomme saavuttaa tavoitteemme älykkäästä, kestävästä ja osallistavasta kasvusta. Kyse ei ole pelkästään siitä, että nyt pankki- ja rahoitussektori on romahtamistilassa, vaan kyse on siitä, että Euroopan tasolla sijoituksia, investointeja on tehty aivan liian vähän. Tarpeet ovat valtavia. Liikenne, energia, tieto- ja viestintä, teknologian tarpeet ovat sellaiset, että komissio uskoo, että puhumme noin 1,5 biljoonan euron tarpeista – Tällaisia rahoja EU ei pysty tietenkään itse luomaan. Sen takia me tarvitsemme yksityistä sektoria. Tarvitsemme myös alueellisia, paikallisia ja kansallisia viranomaisia. Nyt kovat säästötoimet ovat vallalla kansallisesti. Varoja tulee entistä vähemmän pankeista, joten on löydettävä uusia innovatiivisia tapoja. Yksi tapa olisi käyttää budjettitukea, joka on osa tätä uutta välinettä, joka saa pääomaa liikkeelle. Hankejoukkolaina on toinen tällainen väline. Ehdotuksemme on se, että meillä oli se investointipankin laina ja takuu niin, että hankkeita voitaisiin toteuttaa houkuttelevammalla tavalla yksityisen sektorin kannalta. Me voimme nostaa näiden joukkolainojen luokitusta korkeampaan luokkaan ja näin ollen ne olisivat houkuttelevimpia myös eläkerahastojen näkökulmasta. Kuitenkin me puhumme yksityisistä joukkolainoista, emme julkisista EU-joukkolainoista. Kyse on siitä, että 230 miljoonaa euroa osoitetaan uudelleen ei tämä ole mikään valtava rahasumma, mutta komissio uskoo, että tällainen rahasumma voisi sitten vipuvaikutuksen kautta saada 10-20 kertaistettuksi tämän investoinnin. Ja tätä kautta asiasta tuleekin hyvin mielenkiintoinen. Me puhumme siis 230 miljoonasta. Tämä on yläraja ja jos kaikki menee hyvin, niin kustannukset ovat nollassa, koska kyseessä on vain takuu Kuitenkin tässä investointivälineessä joukkolainat ovat vain yksi osa. Sen takia sitä onkin analysoitava vielä e- e- eteenpäin. Komission puheenjohtaja Barroso on esitellyt omia ehdotuksiaan ja huippukokouksessa ja G20 on esitellyt omia näkemyksiä viime viikkoina. Minäkin haluaisin korostaa muita ajatuksia. Meidän on katsottava näitä analyysejä ja tutkittava sitä, voimmeko parantaa vielä tätä ehdotusta niin, että loisimme uuden tyyppisiä investointeja. Saisimme myös pk-yritykset mukaan jonkinlaisten portfolioiden kautta niin, että saisimme likvidimmat joukkolainamarkkinat Eurooppaan. Onnistuisimmeko jopa saamaan pohtimisen aihetta tällaisten eurohanke joukkolainojen kautta? Näistä kaikista kysymyksistä meidän on keskusteltava. Suuret kiitokset kaikille, jotka ovat osallistuneet ratkaisun aikaansaamiseen kollegoille, budjettivaliokunnassa, totta kai komission edustajille, investointipankin edustajille ja myös Tanskalle puheenjohtajavaltiona. Toivomme, että Kypros puheenjohtajavaltiona voi jatkaa ja viedä asiaa eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana kollega Mavrojanis, olkaa hyvä. Mr. President, on... Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Minä olen iloinen saadessani osallistua tähän keskusteluun ja odotan äänestystä asiasta huomenna. On hyvin rohkaisevaa pilottivaiheen ehdotuksesta joukko, hankejoukkolainoista on saatu aikataulussa menestyksekkäästi päätökseen ja minä olen kovasti tyytyväinen havaitessani, että Tämän neuvosto otti päätelmissään viime viikolla huomioon erityisesti sijoitusten kannustiminen ja erityisesti infrastruktuuriin on avainkysymys kasvun ja työpaikkojen luomisessa. Kansalliset talousarviot ovat valtavan paineen alla ja meidän täytyy löytää uusia innovatiivisia keinoja saada kasvua aikaan kautta unionin. Tämä talouskriisi on vaikeuttanut rahoitusta ja nykyisessä hankalassa rahoitusympäristössä meidän täytyy taata pitkäaikaiset investoinnit energia, liikenne ja tietoyhteiskunta-asioissa voidaan pitää edelleenkin yllä. Ja tämä hankejoukkolaina-ajatus on nimenomaan tarkoitettu rohkaisemaan näitä prioriteettihankkeita yksityisin joukkolainoin. Euroopan unionin osallistuminen tähän hankejoukkolainavälineeseen tulisi toimia vaikutuksena investoinneille. Jos me emme saa tätä kerroinvaikutusta aikaiseksi jo hankejoukkolainoin, ja meidän, mutta meidän täytyy taata se, että näitä vähäisiä talousarviovaroja käytetään aivan oikein näissä uusissa rahoitusvälineissä ja tällaisia uusia rahoitusvälineitä meidän täytyy tulevaisuudessa pystyä löytämään enemmänkin. Parlamentissa on päästy tähän yhteisymmärrykseen ja se on oikein hyvä ja tervetullut yhteisymmärrys. Tässä erityisesti käsitellään tärkeitä kysymyksiä myös neuvoston kannalta, erityisesti tuon aloitteen käyttöönotto mitä pikimmin. Tässä myös puhutaan riittävästä raportoinnista tuossa kriittisessä alkuvaiheessa sekä valvonta- ja arviointikierroksesta arvioin, vaikutusten arvioinnin aikaansaamiseksi. Monet näistä asioista ovat parlamentinkin jakamia ja näin me pääsemme sitten nopeasti eteenpäin ja minä tahtoisinkin kiittää Tanskaa, Tanskan puheenjohtajakauden edustajia tästä tehokkaasta työstä, jolla eh, asiaa vietiin eteenpäin, mutta kiitokset kuuluvat myös neuvost- parlamentille ja komissiolle avoimuudesta ja tahdosta saada sopimus aikaiseksi mitä nopeimmin. Minä haluaisin erityisesti Jöran Färmiä kiittää ja ylistää tästä mainiosta tavasta, jolla hän on käynyt tehnyt tätä työtä ja rakentavasti käynyt keskusteluissa keskusteluja meidän kanssamme. Puhemies, hyvät jäsenet, meidän täytyy kestävää älykästä ja osallistavaa kasvua edistää Euroopan unionissa ja meidän täytyy pyrkiä pääsemään näihin tavoitteisiin ja siksi minä olen tyytyväinen siitä, että kun olen parlamentin ja komission kanssa yhteistyötä tehneet, olemme saaneet tämän hankejoukkolaina ehdotuksen aikaiseksi ja näin voimme sitten tukea investointeja perusrakenteisiin ja mahdollisesti näin saada työpaikkoja aikaiseksi ja myös innostaa kasvua. Uskon, että tämä, tätä me kaikki varmasti toivomme ja toivotamme sen tervetulleeksi. Kiitoksia teille kaikille. Thank you. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana komission jäsen Olli Rehn, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies arvoisat jäsenet. Haluaisin kiittää esittelijä Joran Färmiä sekä Langenia ja kansliania yhteisesittelijöinä ja myös varjoesittelijöitä hyvin tärkeästä mietinnöstä, sisältörikkaasta mietinnöstä ja ehdotuksista. Haluaisin myös kiittää Euroopan investointipankkia ja sen pääjohtaja Hoyeria erinomaisesta yhteistyöstä – kun olemme valmistelleet tätä aloitetta. Ensin haluaisin sijoittaa hankejoukkolainat laajempaan kontekstiin rahoitustilanteen näkökulmasta. Investointipankin varojen vahvistaminen ja se, että uudelleen kohdennetaan tietty määrä rakennerahastoista niin, että voidaan tukea erityisesti pk-yrityksiä ja nuoria työttömiä ihmisiä. Nämä tärkeät aloitteet ovat nyt siinä vaiheessa, että niistä on päätetty ja niitä täytäntöön pannaan. Olen tyytyväinen havaiteessani, että komission pitkän edistämät ajatukset ovat nyt toteutumassa. Tämä on ehdottoman välttämätöntä. Euroopan unioni ja erityisesti euroalue on tällä hetkellä käänteen tekevässä tienristeyksessä. Nyt puhumme todellakin merkittävästä hetkestä. Nämä kehityskulut ovat sidoksissa toisiinsa. Kriisin lyhyen aikavälin oireet juontavat juurensa pidemmän aikavälin vaivoihin sekä rakenteellisiin että systeemisiin ongelmiin. Meidän on helpotettava markkinapaineita, ja lyhyen aikavälin vaivoja, niin että mailla on enemmän liikkumatilaa, hengitysvaraa, jotta saamme pitkällä aikavälillä hyötyjä aikaiseksi. Molemmilla rintamilla olemme pääsemässä eteenpäin vakuuttavalla tavalla. Viime viikolla euroalueen huippukokous sopi toimista, jotka mahdollistavat meille sen, että pääsemme tästä kierteestä eteenpäin valtionvelkojen ja pankkikriisin suhteen. Ne ovat nakertaneet luottamusta liian paljon. Kun saamme pankkivalvontamekanismin käyttöön, niin vakausmekanismi saa mahdollisuuden suoraan pääomittaa pankkeja niin, että nämä lainat eivät sitten lisää taakkaa aiheuta kyseisille valtioille, eivätkä lisää markkinapaineita. Komissio työstää jo ehdotuksiaan pankkivalvonnan mekanismin suhteen, koska aikaa ei ole lepäillä laakereillamme. Teemme myös muita ehdotuksia. Niiden kanssa saamme keskeiset elementit pankkiunionin pohjaksi, johon unioni on nyt sitoutunut. Ja tässäkin luotamme teidän tukenne. Puhemies, arvoisat jäsenet, komissio ehdotti Eurooppa 2020 hankejoukkolainojaan viime lokakuussa tehokkaana tapana käyttää EUn budjettia yksityisten investointien aikaansaamiseksi. Tämä käsite hankejoukkolainoista osoittaa kansalaisille ja markkinoille, että ne toimivat. Komissio on ehdottanut pilottivaihetta. Tämä on se vaihe, jota te nyt käsittelette tämän ehdotuksen puitteissa ja rohkaisisin teitä tukemaan tätä mietintöä. Kiitos. Thank you very much indeed. No now, Mr. Hoyer. Kiitos. Ja seuraavana kollega Hoyer, olkaa hyvä. Mikrofoni, kiitos. Mr. President. Herra puhemies, arvoisat parlamentaarikot, hyvät naiset ja herrat, minulla on ilo ja kunnia osallistua tähän keskusteluun hankejoukkolainoihin liittyen alkuun saanen kiittää parlamenttia osoittamastani tuesta tämän hankkeen osalta. Ja erityiskiitos kuuluu esittelijä Fermille rakentavasta lähestymistavasta. Toivottavasti sitä kautta on päästy kaikkia miellyttävään kompromissiin. Me tiedämme kaikki sen, että suuria investointeja tarvitaan tulevina vuosina kaikkialla Euroopassa. Eli tämä pilottihanke ei tule liian varhaisessa vaiheessa. Nyt on tarvetta olemassa sille, että talouteen saadaan taas vauhtia, työttömyyttä leikataan, jotta Euroopan unioni voi säilyttää asemansa globaaleilla ö, näyttämöillä. Mutta tämä on vain yksi mahdollisuus lisätä kilpailukykyämme. Se ei ole mikään vaihtoehto muille välineille, vaan se on täydentävä toimintamahdollisuus on sovittu kasvu- ja työllisyyssopimuksesta. Pitkäaikavälin investointi on yksi tekijä tässä suunnitelmassa. Veronmaksajan näkökulmasta katsottuna tämä hanke ei tarkoita uutta taakkaa, joka liittyisi esimerkiksi vakuuksi tai muuhun, vaan kyse on pienestä summasta, joka uudelleen osoitetaan muihin hankkeisiin ja joihin saadaan takuut Euroopan investointipankin kautta. Institutionaaliset investoijat voivat ostaa näitä velkoja ja suorittaa Euroopan laajuisesti investointejaan. Vipuvaikutus voi olla huomattavakin. 230 miljoonaa on takuuna EU-budjetista ja EPstä. Minä uskon, että 4,3 miljardia euroa voisi olla investoinnin laajuus pilottihankkeen aikana. Tätä käytetään siis riskipää omana kriisin aikoina. Tämä takuu ja laina antaa mahdollisuuden budjettivarojen tehokkaammalle käytölle. Hankejoukkolaina on hyvä esimerkki synergiavaikutuksista EIPn e ja komission yhteistyöstä ja kiittäisinkin komission jäsentä Reiniä erinomaisesta yhteistyöstä. EIP on perinteisesti yrittänyt auttaa tukien ja Äh, antamalla rahoituksellista äh, lainaa, niin minä uskon, että tätä kautta voidaan saavuttaa myöskin menestystä. Kokemuksiimme nojautuen voinkin sanoa, että me olemme pyrkineet löytää sellaisia äh, hankkeita, jotka toimisivat pilottivaiheessa. Nämä olisivat alkuun pidemmällä kehittyneillä rahoitusmarkkinoilla ja keskitytään lähinnä pankkipalveluihin, ja niihin yritetään saada sellaisia mm, tekijöitä mukaan, jotta pienellä summalla saadaan suuria vipovaikutuksia aikaiseksi. Erityisen tärkeää on infrastruktuurihankkeiden rahoittamista pitkällä aikavälillä kaikkialla Euroopan unionia. Arvoisat kollegat, Energiavarmuuden varmistaminen, digitaalinen saatavuus ja infrastruktuurien aikaansaaminen on erittäin tärkeää, jotta Euroopan 2020-strategian hengen mukainen toiminta voisi toteutua. Minä todellakin toivon, että hankejouko lainat virittävät investointihalukkuutta yksityisellä sektorilla. Kiitoksia. No, Kiitoksia seuraavana kollega Langan. Herra puhemies, oikein paljon kiitoksia. Minä esittelen teollisuusvaliokunnan lausunnon. Me olemme päättäneet tarkistuksissa yksimielisesti, niitä on 28 kappaletta, ja me halusimme raportointivelvollisuuden mukaan, ja me haluamme korostaa myöskin pilottivaiheen tärkeyttä siten, että me tarvitsemme väliaikaisraportteja ja loppuraportteja. Tärkeää on, että Euroopan investointipankki on vastuussa tästä toiminnasta, myöskin teknisestä arvioinnista. Tarkoituksena ei ole toimia siten, että EVP olisi ikään kuin komission satelliitti. Me haluamme varmistaa infrastruktuurihankkeiden toteutumisen esimerkiksi laajakaistojen, laajakaista verkoston laajentaminen ja niin poispäin. Ja kollega Hoyer, minä toivon, että EIP ei suostu mihinkään loppaukseen. Ei ole järkevää, että alkuvaiheessa keskitytään yksinkertaisiin projekteihin ja myöhemmässä vaiheessa siirrytään siltä pohjalta hankalampiin hankkeisiin, koska silloinhan saattaa syntyä todellisia ongelmia. Eli meidän täytyy tarkkaan miettiä, miten näitä hankkeita arvioidaan. Tätä me valiokuntana haluamme, sillä me tuemme hankejoukkolaina-ajattelua, koska sitä kautta voidaan yksityistä pääomaa todellakin vapauttaa tällaisiin hankkeisiin. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Kansian. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Mielestäni tämä hankejoukkolainojen pilottivaihe on sinänsä hyvä ajatus. Tässä puhutaan eurooppalaisten varojen käytöstä perusinfrastruktuurin käyttämiseksi ja Euroopan investointipankin hyväksi käyttämiseksi. Tässä nämä hankkeet ovat hyvin merkittäviä, koska unionissa on paljonkin sellaisia asioita, jotka eivät toimi. Tässä on kyse 1,5 eurosta. Tämä on ihan vain vähän sinänsä tässä on omat summat osoitettu eri liikennesektoreille. Nämä ovat kuitenkin hyvin symbolisia summia. Tässä täytyisi nimenomaan nyt miettiä lisäarvoa, jolla me voisimme todella saada aikaan taloudellisen kasvun uudelleen heräämään ja voisimme myös luoda sellaisen järjestelmän, jossa yksityinen sektori ja julkisen sektorin rinnalla toimisi paljon vahvemmin. En tiedä, toimiiko tämä hankejoukkolainen järjestelmä itsessään yksistään. Periaatteessa tämä on hyvä ajatus, mutta mielestäni tässä täytyy nähdä pidemmälle tulevaisuuteen, pidemmälle tulevaisuuteen ja vain siten me voimme luoda kasvua ja työllisyyttä varsinkin sellaisiin valtioihin kuin minun valtioni. Kiitokset. Kiitoksia sitten edustaja Rike, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Puhemies, komissioniset, hyvät kollegat. Ensin haluan kiittää Joran Färmiä hänen tekemästään työstä. Hän on ollut oikein tuottelias tässä työssä. Ja hän on tehnyt yhteistyötä neuvoston kanssa Tanskan puheenjohtajakaudella nyt Kyproksen kaudella. Voimme toivoa tuloksia jo tälle kesälle. Tuolle löytyy yksi pääsyy. Innovatiivinen rahoitusmuoto, jolla voitaisiin älykästä kestävää kasvua tukea niin, että uudelleen kohdennetaan olemassa olevia määrärahoja ja toisaalta löydetään muualta varoja. Me tarvitsemme elvytystä ja nimenomaan hankejoukkolainat pyrkivät siihen, että saamme uusia työpaikkoja äh, energialiikenne, tieto- ja viestintäteknologian alalle. Me otamme kantaa tähän tekstiin. Toivottavasti se parantaa huomattavalla tavalla komission ehdotusta niin, että äh, määritellään selkeämmin välineet, valvonta, sitten sitten emme halua tietenkään tuota pettymystä markkinoille, vaan määrittelemme tiettyjä ehtoja uudelleen ja käytämme myöskin korkotuotot sijoittamalla ne tähän välineeseen. Meillä on olemassa lainavakuusväline LGTT. Yhdessä hankejoukkolainojen kanssa ne tarjoavat meille paremmat rahoitusmahdollisuudet. Puhemies, lopuksi totean, että kenties olemme nyt näkemässä uudenlaista taloutta EUn toimielinten välillä investointipankin oman asiantuntemuksensa kautta. Tarkoitus on luoda todelliset markkinat, jotka edesauttavat meidän välineitämme ja hankkeita uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Meillä on myös verkkojen Eurooppa-väline sen tukena. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Ajala Sender. Kiitos puhemies. Niin, Tosiaan Euroopan kansalaiset odottavat Euroopan unionilta paljon enemmän kuin vain huonoja uutisia. Ja siksi meidän täytyy onnitella Jöran Färmiä esittelijänä voimakkuudesta ja ponnisteluista tämän yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi, mutta myös kiittää noin neuvostoa ja komissiota, koko parlamenttia ja myös investointipankin edustajia, koska tässä nyt on päästy hyvään yhteisymmärrykseen ja ja on saatu kaikki nämä yhteiset julkiset vähäiset varat toimimaan kansalaisten puolesta, jotta me voimme saada nämä infrastruktuurit sekä liikenteen, liikkuvuuden, palvelu, tiete, tietoyhteyksien ja sen sellaisen yhtenäistäminen. Me tahdomme tähän tavoitteeseen päästä. Me haluamme luoda sellaiset perusrakenteet, jotka ovat innovatiivisia, älykkäitä, tulevaisuuden rakenteita, jotka palvelevat meitä pitkän aikaa ja yhdistävät Euroopan koko muuhun maailmaan. Eurooppaan luomme samalla myös kasvua ja uusia työpaikkoja, koska muut maailman osat järkyttävällä nopeudella nousevat ja heillä on tällaisia älykkäitä laitteita jo pitkän aikaan. Eurooppa aikaisemmin on ne unohtanut ja nyt meidän täytyy todellakin kiinnittää huomiota juuri näiden sektorien kehittämiseen, kilpailukyvyn kehittämiseksi, e, insinööritaitomme, julkisten e, hankkeiden liikkuvuuden ja tiedotuspalveluiden, tietoverkkopalveluiden kehittämiseksi. Ja siksi tämä ehdotus ja koko asetus on varsin mainio. Toivon, että tässä nämä pari vuotta, jotka vielä ovat olemassa ennen arviointia, tuovat meille mitä parhaimmat tulokset. Puolivuotisarviointi on varsin tärkeä asia, jotta parlamentti ja kansalaiset meidän kauttamme voivat seurata tätä sitoumusta ja tämän hankkeen e, toteutumista ja tämä Connecting Europe-hanke on mainio. Olen todella tyytyväinen tähän uuteen menestysaskeleeseen älykkään Euroopan luomiseksi. Kiitokset. Thank you, Mrs. Jensen. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Jensen. Øh, Kiitoksia herra puhemies. Alderyhmän puolesta haluaisin todeta, että me tuemme tätä hanketta. Meidän mielestämme on erinomainen asia, että nyt tämä projekti on lähtenyt käyntiin ja suht sutjakkaastikin. Kiitokset esittelijä Fermille ponnekkaasta toiminnasta. Te olette todellakin sitoutuneet tähän projektiin. Tanskassa hankejoukkolainat ei ole mikään uusi asia. Suuret sillat on rahoitettu näin. Myös siltayhteys Ruotsiin on rahoitettu hankejoukkolainalla. Yritys maksoi tämän sillan ja siltatullien keräämisen kautta rahoitetaan tämä hanke. Tämä on hyvä hanke ja kuten täällä on jo sanottu, kuluu vielä lukuisia vuosia ennen kuin valtioiden kassosta löytyy niin paljon rahaa, että valtiot voisivat kyetä investoimaan näin paljon. Yhdysvalloista syntyi tällainen järjestelmä myöskin infrastruktuurin rahoittamiseksi. Ja yksityiseltäkin sektorilta on sanottu, että kymmenen vuoden sisällä tällaisien välineiden avulla markkinoihin voidaan saada vauhtia ja me todellakin toivomme, että Euroopassa tästä tulee ikään kuin itsestäänselvyys ja näin ei tarvittaisi jatkossa enää budjettivaroja unionin kassasta, mutta tässä vaiheessa on tärkeää tukea unionin varoin tätä toimintaa. Meidän täytyy siis tehdä yhteistyötä Euroopan investointipankin kanssa, jotta eläkerahastot ja vakuutusyhtiöt luottavat näihin investoihin investointeihin. Me tarvitsemme näitä takuita ja vakuuksia, jotta projekti lähtisi hyvin käyntiin. Ja kyse on myöskin siitä, että me keräämme kokemusta. Näitä kokemuksia on kerättävä ja sitten lähteä laajentamaan tätä projektia, jotta jatkossa näitä hankejoukkolainoja voidaan käyttää jatkossa enemmän. Kiitoksia. Kiitoksia. Hans-Peter Martin esittää sinistä korttia. Haluatteko vastata tähän? Hyvä. Hans-Peter Martin, olkaa hyvä. Ja, president. Herra puhemies, kiitoksia. Arvoisa kollega Jensen, viittasitte Tanskan kokemuksista. Kun puhumme hankejoukolainoista, niin te sanoitte, että ongelmia saattaa syntyä silloin, kun vakuuksia siirretään. Ettekö ole huolissanne siitä, että jos alkuun tarvitaan vakuuksia, niin julkisen kassan kautta ikään kuin eläkerahastot pääsevät paisuttamaan omaa voittomarginaaliaan. Miten aiotte puuttua tähän? Eli takuiden rajoittaminen tai ylärajan asettaminen näille takuille. Miten aiotte sen varmistaa? At äh, pensionskasser, der niin on tietenkin selvää, että vakuutukset ja eläkerahastot oso, ostavat tällaisia tuotteita ja heidän pitää miettiä, että onko olemassa riittäviä takuita sille, että investoinnit kannattavat, mutta tällä hetkellä tilanne on hyvin epävakaa. Eivät hän valtion joukkovelkakirjalainatkaan mitään varmoja sijoituskohteita ole. Meidän täytyy löytää toimivat markkinat, markkinat, jotka ta- tarjoavat turvallisuutta ja kyse on siitä, että investoijien tarpeet huomioidaan, sillä kysehän on pitkän aikavälin investoinneista. Meidän täytyy varmistaa, että investoinnit ovat myöskin turvattuja ja meidän täytyy samalla myöskin varmistaa, että investoidaan yhteiskuntaan. Ja mehän haluamme, että silloin kun Martin ja minä jäämme eläkkeelle, että meidän yhteiskuntaamme on investoinut. Kiitoksia. Niin ihan tiedon vuoksi puoli minuuttia kysymystä varten ja puoli minuuttia vastausaikaa. Kollega Durand. Niin. Julkisen rahoituksen tilanne EU:ssa on sellainen, että emme voi jättää hyödyttämättä mitään välinettä, jolla voimme edesauttaa investointeja Euroopassa energian, liikenteen tai äh, lajakaistan alalla. Meidän täytyy tukea tällaista välinettä, koska se on mielenkiintoinen. Kyseessä on pilottivaihe ja siitä syystä alusta saakka meidän täytyy selkeästi määritellä kriteerit, jonka pohjalta pilottivaihetta arvioidaan. Korostaisin kahta seikkaa. Ensinnäkin hankkeiden valinta pitää paikkansa. Kiitän tästä esittelijää, että me olemme e, ottaneet käyttöön kestävyyskriteerejä hankkeiden valinnassa. Kaikki infrastruktuurihankkeet eivät välttämättä hyödytä EUta ja voivat myöskin luoda tällaista ympäristövelkaa, joka jossakin vaiheessa täytyy maksaa. Eli hankkeiden laatuun on kiinnitettävä huomiota. Toisaalta myös on muistettava riskit. Tiettyjä rahoitusriskejä on olemassa. Me pyrimme minimisoimaan ne, mutta kyllä se on olemassa oleva riski. Ja tässä mielessä on oltava äärimmäisen huolellinen arviointivaiheessa, kun katsotaan, mitkä ovat ne keinot rajoittaa mahdollisuuksien mukaan riskejä julkiselle rahoitukselle. Totta kai täytyy muistaa myös tulot, kun ajattelemme yksityisiä sijoittajia. On välttämätöntä saattaa tämä hanke käyntiin, mutta jo etukäteen on määriteltävä kriteerit, jonka pohjalta arvioidaan pilottihankkeita. Tämä on merkittävä väline minusta, mutta se tarvitsee huomiota erityisesti tässä lähtövaiheessa. Kiitos. Thank you, Mr. Ashworth. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Ashworth. Thank you. Uh... Herra puhemies, kiitoksia. Minä olen tyytyväinen esittelijän ehdotukseen erityisesti, jos kyse on investoinnista, jotka auttavat Euroopan taloutta. Mutta varoituksen sanasena toteaisin, että investointien pitäisi olla lisäarvoa tuottavia. Tutkimus, kehitys, rajat ylittävät yhteydet, energia liikenne, laajakaista hankkeet ovat sellaisia, jotka tarjoavat lisäarvoa Euroopassa toisin kuin aikaisemmat infrastruktuurihankkeet. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa rahoituksesta, mutta korostaisin, että kyse on pilottihankkeesta ja ajallisesti rajallinen ja pilottihankkeen loputtua yksi riippumaton taho arvioi menestystä. On tärkeää, että analyysiin todellakin paneudutaan, koska kyse ei ole mistään kumileimmaisen toiminnasta, vaan meidän täytyy katsoa, mitä tuloksia on saatu aikaiseksi ja meidän täytyy vain todeta, että me todellakin suojelemme Euroopan unionin veronmaksajien intressejä. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Henna. Donc, Hyvä puhemies. Euroopan unionin täytyy taata liikenne, energia ja tietoliikenneverkot Euroopan union, koko maan, mantereelle. Tämä olisi parempi, jos kyse olisi julkisesta viranomaisesta, joka näitä hoitaa, ja jos toimittaisiin julkisten palveluiden kautta liikenteessä ja energiassa, jotta taattaisiin enemmän turvallisuutta ja julkisten varojen käyttö myös olisi valvotumpaa näin tässä nyt näytetään luo antavan ainoastaan pienille vähemmistölle oikeus toimia, on mahdollisuus korruptioon, valtaviin hintoihin, jotka ohjautuvat kuluttajille. Teidän, eh, teidän kilpailudogmanne dogminne mukaisesti eh, Eurooppa menettää ja me myymme enemmän Eurooppaa kuin pystymme sitä tukema, tu, tuottamaan ja siitä tulee valtavat kustannukset sekä perheille että yrityksille. Me palaamme tässä ikään kuin tuonne 1800-luvulle. Meidän täytyy pikemminkin tällaista täydentävää kilpailua luoda. Ja nämä rakenteet, jotka meille olette esittäneet, pitäisi ohjata meidät pois tästä kriisistä. Nyt me ohjaamme pikemminkin vain yksityispuolelle nämä kaikki hankkeet. Minulla olisi uusi innovoiva ehdotus, ratkaisuehdotus, joka vastaisi eurooppalaisten kansalaisten yleisintresseihin. Me saisimme Euroopan keskuspankilta näihin infrastruktuureihin suoraa rahaa, suoraa tukea samalla tavalla kuin ne tukevat yhtäkkiä vain näitä yksityisiä palkkoja, pankkeja. Tämä auttaisi meitä rahoitus markkinat nimittäin tukahduttavat tällä erää Euroopan kansanvallan. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Morganti. Presidente, ritengo positiva la proposta di istituire delle obbligazioni. Puhemies, minusta hankejoukkolainaehdotus on myönteinen ehdotus. Se auttaa meitä rahoittamaan infrastruktuuri kehitystyötä Euroopassa 230 miljoonaa on varsin pieni summa, kun otetaan huomioon ne tarpeet, jotka tällä alalla on, ja kyseessä on kuitenkin pilottivaihe. Minusta näyttää siltä, että näillä varoilla voimme rahoittaa pelkästään TEN-hankkeita. Tämä ei kuitenkaan riitä arvioimaan sitä, onko tämä väline sijoittajien keskuudessa houkutteleva – Minusta valitut hankkeet on todellakin valittava huolellisesti. Niitä on arvioitava myös jälkikäteen huolellisesti. Ei saa käydä niin, että julkisia varoja investoidaan riskialttiisiin hankkeisiin, jotka eivät kuitenkaan tuota tuottoja. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Sosa Wagner. Kollegas, todennäköisesti. Hyvät kollegat, meidän, me olemme pitkät ajat keskittäneet huomiota pankkeihin. Ei, jot, tämä kuva saattaa olla aivan oikea, mutta me usein vain väitämme, että pankit ovat ruumiin veri. No se ei ole järkevää. Meidän täytyy pitää huolta myös näistä, tästä selkärangasta ja sitten muista äh, ruumikehon osista. Ja sen muut osat ovat juuri energia ja liikenne, ainakin talouden kannalta. Täällä on paljonkin nyt puhuttu yksityisen rahoituksen löytämisestä ja suhteessa julkiseen rahoitukseen tässä on selvä mahdollisuus nyt lisätä yksityistä velkaa unionin julkisen, julkisten toimielinten hyväksi ja näihin, näihin tällainen hankejoukkolaina-ajatus on mainio. Aivan suuret onnittelut esittelijöille ja varjoesittelijöille sekä myös komissiolle tästä erinomaisesta kannustimesta joukko, hankejoukkolainojen edistämiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavan edustajan Riga Poledo. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Jöran Färm on puhunut myös talousarvioasioista parlamentissa. Hän on erittäin vahva työntekijä, hän tekee tehokkaasti työtä ja tässä on jälleen uusi hyvä esimerkki hänen mainiosta ammattitaidostaan. Tämän laina välineen kehittäminen uudistetun rahoitusvälineen muodossa on aivan loistava ajatus. Ja tässä myös viime vuonna olemme keskustelleet vastaavista kysymyksistä ja parlamentti on viime vuonna toivonut uusien rahoitusvälineiden kehittelyä, jotta voitaisiin kompensoida nykyistä julkisten varojen vajetta. Energia ja liikenne ja tietoliikenne tarvitsevat kannustimia, tarvitsevat runsaasti rahoja. Tässä on kyse 1,5 biljoonasta eurosta vuodesiksi 2010-2012. Tämä on mainio luku, mutta me tiedämme, miten hyvin vaikea on saada yksityisiä investoijia tällaisiin suuriin perusrakenteiden hankkeisiin. Ja siitä syystä tällainen hankejoukkoon laina-ajatus on mainio. Neuvoston pitäisi myös tulevaisuudessa käyttää näitä hankejoukkolainoja eh, eh, hyväkseen Connecting Europe eh, välineen kehittämiseksi erityisesti. Tämä hanke on täysin eurooppalainen. Tässä tuodaan uutta eurooppalaista rahoitusta, yhteisöjä kokonaisuudessaan palveleville suurille hankkeille. Eh, tässä nämä tarkistukset, jotka on tehty, ovatkin jo eri eh, trilogeissa neuvostossa menneet läpi ja näin ollen pääsemme ensimmäisellä lukukerralla tästä asiasta mahdollisimman nopeasti yhteisymmärrykseen ja sitten tätä voidaan ryhtyä täytäntöönpanemaan panemaan heti. Ja minä vielä huomauttaisin, että parlamenttina eh, meidän täytyy tukea komissiota ja odottelemme toki komissiota vuoden 2013 arvioita. Jos markkinat eivät ole myönteisesti suhtautuneet ja ottaneet vastaan hankejoukkolainoja, niin sitten meidän täytyy palata pöydän ääreen edistääksemme asian parempaa toimivuutta seuraavana vuonna. Kiitos. Kiitos ja seuraavana edustaja El Kiitoksia herra puhemies, arvoisat kollegat. Alkuun haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat investoineet tähän hankkeeseen. Ei tämä helppoa ollut, mutta pitkään on puhuttu hankejoukkolainoista. Tätä pitää tukea tätä hanketta, koska tämä on hyvä yritys saada olemassa olevia yksityissektorin varoja todellisiin investointihankkeisiin, jotka johtavat suoraan tai epäsuorasti parempaan talouskasvuun. Ja tarkoituksena on saada aikaiseksi Euroopan laajuiset liikenne verkostot, mutta se edellyttää sekä rahoitusta. Meidän täytyy kuitenkin olla myöskin vaatimattomia 230 miljoonaa on osoitettu tähän hankkeeseen. Pari kolme hanketta voivat saada Rahan no on parempi sekin kuin ei yhtään mitään, mutta TEN toteuttaminen vuoteen 2030 mennessä meidän pitäisi saada ainakin 500 miljardia käyttöömme, jotta nämä verkostot saadaan toteutettua. Mutta tämä ei ole mikään alibi innovatiivisten äh, hankkeiden investoimiseksi. Me tarvitsemme siis luototusta ja siten, että nämä hankkeet myöskin käytännössä toteutuvat. Kiitoksia oikein paljon. Thank you. Mrs. Kiitoksia seuraavana edustajan Valean. Kiitos puhemies. Kasvu on yksi pää Ähm, ajatuksista. Olen iloinen siitä, että se on nyt päässyt keskustelun ytimeen. Tässäkin kasvua luodaan markkinoilla, ei pelkästään lainsäätäjien ja instituutioiden kautta. Kun me haluamme kasvua, meidän täytyisi tukea markkinoita. Jos me haluamme kehittää infrastruktuureja, jotta ne ja tukisivat kilpailukykyä, niin meidän täytyy käyttää riittävää budjettia, mutta myös saada pitkän aikavälin sijoituksia yksityiseltä puolelta. Tämä Connecting Europe-väline esimerkiksi tulisi sen tulisi pohjautua tähän lainavälineeseen ja sen ei tulisi pirstaloida markkinoita ja pikemminkin suosisi ja kannustaisi yksityisiä sijoittajia tämähän yksityisen ja julkisen rahan jakoon. Me kyllä tarvitsemme hankejoukon lainoja ja niitä täytyy arvioida ja parantaa tämän pilottivaiheen jälkeen. Meidän täytyy myös tukea oikeita sidosryhmiä eli pankkeja ja muita sijoittajia, jotta tätä uutta lainamuotoa, lainavälineitä että voitaisiin tehokkaasti käyttää ja siitä, siten me voisimme parantaa markkinoiden tilannetta. Meidät, me tarvitsemme julkisen EU, sektorin eurojen tehokasta käyttöä ja siihen pääsemme näidenkin hankejoukkolainojen avulla. Kiitos. Seuraavana edustaja Turmes. Arvoisa komission jäsen, hyvä kollega Hoyer, Pilottivaiheessa ympäristökriteerit ovat erittäin tärkeitä. Meidän ei pitäisi luoda infrastruktuureja, jotka eivät anna meidän mahdollisuutta saavuttaa energia- ja ilmastotavoitteet. Yksi heikkous on se, että suuret uusiutuvia energiamuotoja käyttäviä hankkeita ei olla valmiita tukemaan. Ja täällä puhutaan nyt ja vain ainoastaan infrastruktuurista eikä uusiutuvista energialähteistä, joten nyt ei oikein tiedetä, miten pilottihankkeen jälkeen on tarkoituksena edetä. Tämä ener- tanskalainen energiayhtiö möi suuren tuuli- pui- tuulivoimapuiston eläkerahastolle. Eli voi olla mahdollista, että pilottihankkeessa erityis toimijat perustavat tämän hankkeen ja siirtävät sen toisessa vaiheessa muille investoijille ja sitä kautta luovat uusia mahdollisuuksia näille asiantuntijoille. Ja minä todellakin toivon, että parlamentissa ja komissiossa huomioidaan seuraavaa budjettikautta silmällä pitäen, että riittävästi varoja olisi käytettävissä tämän tyyppiseen toimintaan. Kiitoksia. Thank you. Mr. Kiitoksia seuraavana edustaja Faimon. pánové, kterou není projedna... Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Mietintö, josta nyt keskustelemme, suosittelee uutta investointivälinettä, hankejoukkolainoja. Minä olen yleisesti skeptinen näiden aloitteiden suhteen, koska ne lisäävät velkataakkaa jäsenvaltioille. Tällä hetkellä jo nyt puhumme ylivelkaantumisesta ja jotta voisimme auttaa sijoittajia ja valtioita, jotta olisi helpompaa saada julkisia varoja, niin tätä kautta emme pääse oikeaan suuntaan. Haluaisin myös kommentoida tarkistusta, jossa vaaditaan, että uusi liikenneinfrastruktuuri heijastelisi myös ongelmia, jotka aiheutuvat ilmastonmuutoksesta. En ymmärrä, miten tällaiseen tavoitteeseen pitäisi päästä. Liikenneinfrastruktuuri ja toisaalta ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat eivät millään tavalla liity toisiinsa. Ja tällaisia epäselviä ehtoja ei pitäisi tekstiin sisällyttää. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Martin. Thank you. Kiitoksia. Aina kun kollega Turmes puhuu, niin viisaita sanoja kuulee. Ja olisi hyvä, jos eurooppalainen politiikka kuuntelisi häntä. Toteaisin, että tietenkin hankkejoukkolainat ovat järkevä ratkaisumalli, mutta vain ja ainoastaan silloin, jos ne ovat kestävällä pohjalla toimivia ja mikäli poliittinen perusta on olemassa. Sillä vaarana on, että takuiden kautta turvaamme riskejä, jotka eivät ole enää kenenkään hallittavissa. Saksassa 3800 uutta kilometriä tarvittaisiin näihin verkostoihin. Pieni osa on vasta rakennettu, mutta ongelmana on kansalaisten vastustus ja nämä ovat ympäristötietoisia kansalaisia, jotka vastustavat näitä hankkeita. Me tarvitsemme uudenlaista lähestymistavata, eli me luomme uudenlaisia TEN-väyliä. Emme panosta ainoastaan rautatieyhteyksiin, nopeisiin sellaisiin, ja sitten vielä laajakaistoihin, jopa ehkä jotain muuta esimerkiksi sähköverkojen uudistaminen, mutta se tietenkin tarkoittaa kattavampaa suunnitelmallisuutta kuin tähän mennessä, mutta tämä nyt oli vain ihan tämmöinen oma ajatukseni. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Balcitis. Kiitos puhemies. Niin, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, minä haluaisin kiittää Jöran Färmiä tästä suuresta onnistelusta. Myös komissiota kiittäisin, koska he ovat, komissio on kuunnellut hyvinkin tarkkaavaisesti parlamentin ajatuksia hankejoukkolainoista. Tämä on tärkeä kysymys unionin investointien kannalta. 2020 Euroopan, Euroopan ohjelmassa on valtavan kunnianhimoisia tavoitteita ja siinä puhutaan myös infrastruktuurihankkeista. Me emme pääse näihin pitkälle meneviin hankkeisiin näin lyhyessä ajassa. Energiajärjestelmät ovat vanhanaikaisia, liikenne toimii niin ja näin ja myöskään tuota tietoliikenneverkostoa ei ole riittävästi kehitetty. Me tarvitsemme valtavia valtavia sijoituksia tähän, emmekä pärjää pelkästään julkisiin varoin ja me tarvitsemme yksityistä rahoitusta tähän siksi. Ja meidän täytyy myös huomioida huomioida tämä nykyinen talousilmasto, joka varmasti vaatii myös yksityissektorin osallistumista tähän. Tällaiset hankejoukkolainat, jossa puhutaan 230 miljoonasta eurosta unionin talousarviosta. Meidän täytyisi varmaankin odottaa myönteistä suhtautumista yksityissektorilta, jotta voimme vaikuttaa markkinoiden myönteiseen kehitykseen. Tämä ehdotus on kyllä mainio ja varmasti luo kannustimia toimia näihin, uus, näihin kaiken kattaviin infrastruktuurirakenteisiin koko mantereella ja myös yhdistää kaukaisimmat alueet tähän. Ilman tätä eurooppalaiset markkinat eivät pärjää eivätkä toimi kunnolla. Um, Mrs. Mann, are you ready? Edustaja Debakker, olkaapa hyvä. Um, ik denk dat we allemaal weten dat uh, onze Europese Mehän kaikki tiedämme, että liikenneverkostot ovat kaikkea muuta kuin täydelliset ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että jatkossa TEN ja verkkoja, verkkojen Eurooppa-välinettä tuetaan. Niin täällä on sanottu, että rahoitus voidaan osittain hoitaa hankejoukkolainan kautta. Me tiedämme, että jäsenvaltioilla ei ole juurikaan mahdollisuuksia suuriin investointihankkeisiin ja me tiedämme, että niin sanottua uinuvaa pääomaa on olemassa, mutta sitä on vaikea mobilisoida. Ja tästäpä syystä meidän tulisi pyrkiä tekemään kaikkemme, jotta hyviin infrastruktuurihankkeisiin voidaan investoida. 230 miljoonaa on tarjolla, no se on vasta alkusoittoa, mutta se antaa mahdollisuuden pienempien hankkeiden rahoittamiseen ja etsiä sitten ratkaisuja olemassa oleviin teknisiin ongelmiin, joihin muun muassa luottoluokituslaitokset ovat viitanneet. Ja näin voimme varmistaa, että myöskin hankejoukkolainojen kautta voidaan tällaisia hankkeita rahoittaa. Me tuemme siis tätä ehdotusta. Kiitoksia. Kiitoksia nyt edustaja Manner. Arvoisa komission jäsen,

Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme käsittelyyn ilman puhujalistaa ja puheenvuoron saa edustaja Angelilli. Grazie presidente. L'avvio dei project bond... Puhemies. Hankejoukkolainen käyttöönotto on ensimmäinen vaihe. Toki kyseessä on vasta pilottivaihe, johon on suhtauduttava varovaisesti, ja budjetti on pikemminkin symbolinen suuruudeltaan – mutta kyllä tämä on merkittävä viesti, uusi avaus ja uusi väline, jolla houkutellaan yksityisiä sijoituksia infrastruktuurihankkeisiin, jotka ovat strategisia luonteeltaan. Tarkoitus on myös saada Euroopan taloudesta kilpailukykyisempi ja luoda uusia työpaikkoja. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat maininneet tiukkuuden arvioissa, kun arvioimme hankkeita. Tuloksia on ennen kaikkea arvioitava. Mutta tässä koevaiheessa täytyisi pyrkiä valitsemaan kunnianhimoisia hankkeita, jotka mahdollistavat sen, että todellakin kehitetään tilannetta ja saadaan kasvua Euroopan. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Grazie Presidente. Abbiamo sentito... Kiitos puhemies. Niin, tänä aamuna me jo kuulimme Kyproksen puheenjohtajan edustajan puheen näistä eurooppalaisista verkoista sekä energiasta liikenteestä että tieto- ja viestintäverkoista. Näihin toki tarvitaan valtavat määrät rahaa ja, si- ja siihen julkiset varat eivät riitä. Tämä, näitä verkostoja, verkkoja me kaikki toki haluamme, mutta miten me kriisissä niihin, niitä voimme kehittää täytyy kehittää sellaisia välineitä, jotka kiinnostavat myös suuria investoijia kestävältä pohjalta ja, hyödyttävät sitten lopulta eurooppalaista loppukäyttäjää. Minun mielestäni on syytä nyt monella eri tavalla miettiä investointeja näihin, joita voidaan saada kerättyä näihin hankkeisiin julkisen sektorin ulkopuolelta. Siihen meillä on nyt tämä mahdollisuus. Tämä on toki aivan uusi, mutta tämä on hyvä ehdotus. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Koslowski. Puhemies, haluaisin onnitella edustaja Färmiä, joka on valmistellut mielenkiintoisen tärkeän mietinnön. Kun ajattelemme liikennekäytäviä, multimodaalisia liikennekäytäviä, niin ne ovat oleellisen tärkeitä, jos me haluamme toimivat yhteydet. Esimerkiksi energiaan sijoitukset ovat hyvin kalliita. Sen takia meidän on saatava yksityinen sektori mukaan. Tätä kautta onnistumme. Ajatus hankejoukkolainoista on arvokas ajatus ja sitä pitäisi analysoida syvällisesti. Olen varma, että pilottihankkeet antavat meille lisää tietoa siitä, miten yksityinen sektori asioihin suhtautuu. Toivon myös, että nämä uudet investointimahdollisuudet lisääntyvät ja poistavat huomattavat eroavaisuudet Euroopan alueiden välillä. Tämä takaa meille kilpailukykyä. Kiitos ja seuraavana edustaja Tikau. Mr. Chair, Mr. Commissioner. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Tämä Euroopan hanke 2020 ja pilottivaihe hankkeiden rahoittamiseksi pitäisi hyödyntää Euroopan yhtenäistämistä eri verkoin mitä nopeimmin. Pilottivaiheeseen pitäisi saada varoja vuodisilta 2012 ja 2013 nykyisistä liikenne, energia ja tieto- ja viestintäohjelmista. Tämä aloite on suorastaan mainio, koska siitä voidaan saada 200 miljoonaa euroa tähän liikenteen alaan ja tässä voidaan myös innovointia ja kilpailukykyä kehittää ja tähän saadaan myös TEN E-hankkeesta 20 miljoonaa euroa. Tässä me saamme uusiin hankkeisiin varoja, niihin suuriin hankkeisiin, joita, joita koko Euroopan unioni tarvitsee ja jäsenvaltioiden täytyy viedä tässä hankkeen, hankealoitteet ensi vuoden loppuun mennessä komissioon kuntoon, jotta näihin hankkeisiin voidaan vuonna 2014 sitten ryhtyä. Nyt meidän täytyy taata se, että saamme sellaisia aloitteita ja jäsenvaltioista, jotka todella voidaan täyttää ja rahat tulevat oikein käytetyksi. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavan edustaja Paskoa. Vážený pán predsedajúci, Herra puhemies, arvoisa komissaari, hyvä investointipankin pääjohtaja. On sanomattakin selvää, että taloutemme tarvitsee uutta pontta selviytyäkseen tästä kriisistä. Innovoivat, innovoivat infrastruktuurihankkeet ovat tarpeen energia-alalla ja liikennealalla. Minä uskon, että sitä kautta todellakin voidaan saada tuloksia aikaiseksi, erityisesti talouskasvua. Mutta se edellyttää mekanismien hyvää käyttöä ja niiden testaamista erityisesti tässä pilottivaiheessa. Eli meidän täytyy edetä hyvin maltillisesti. Tästäpä syystä onkin tärkeää, että investointipankki ja komissio tarkkaan pohtivat sitä, miten toimivat. Vaikka me tiedämme, että tämän projektin on tarkoitus toimia tehokkaasti ja kestävältä pohjalta ja vähin riskein, mutta se täytyy myöskin pyrkiä takaamaan. Tarkoituksena on investoida tärkeisiin hankkeisiin ja yrittää saada sitä kautta hyvä tuotto aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitokset puhemies. Nyt me tarvitsemme kiireesti perusinfrastruktuuriin lisää sijoituksia, erityisesti liikenne, energia, tieto ja viestintä liikenteen alalla. Olen sitä mieltä, että tämä Eurooppa 2020-hanke ja ajatus laskea lainoja liikkeelle hankkeiden rahoittamiseksi kerää lisää hyödyllisiä varoja myös yksityissektorilta. Tähän, tähän täytyy ryhtyä mitä pikimmin, jotta me todella voimme saada Euroopan talouden uuteen nousuun. Pilottivaihe on tarpeen, sillä se, sen kautta sijoittajat tutustuvat lähemmin lainojen rakenteeseen ja myös niiden toimintaan. Välinettä tulee, ja sen toimintaa tulee arvioida tarkasti jo ennen sen täytäntöönpanoja erityisesti sen jälkeen. Euroopan unioni ja Euroopan investointipankki ähm, sitoutuvat tähän työhön ja näin saadaan paljon varmemmat lainat ja näin vähennetään sijoittajille aiheutuvia riskejä. Viime vuosien aikana Euroopan investointipankki on myöntänyt minun maalleni yli 3,8 miljardia euroa äh, infrastruktuuriin ja siitä, siitä kiitän sitä. Kiitokset, Thank you very much, Mr. President. And... Kiitoksia, puhemies. Kiitos parlamentin jäsenet tästä laajasta konsensuksesta ja tuesta, jota tälle aloitteelle annettiin. Ja tietysti myös pankille, joka on tärkeässä osassa tätä aloitetta. Tästä tulee hyvin kunnianhimoinen hanke ja työ alkaa nyt. Meidän täytyy käsitellä tätä ahkerasti ja päättäväisesti. Täytyy olla valmis siihen, että testataan tämän tulos objektiivisesti. Ja pankki on valmis osallistumaan tähän kriittiseen ja rehelliseen arviointiin siitä, mitä aika suhteellisen pienessä ajassa on saavutettu, koska emme halua, äh, tai siis haluamme saada tämän menestyksen, emmekä viedä sitä pois luottamusta. Se tarkoittaa sitä, että täytyy pelata avoimin korteen ja olla hyvin tarkka, tarkat ja selvät kriteerit siitä, jotka ovat viitearvoina tämän välineen menestyksen arvioinnissa. Yksi eduista investointipankissa on se, että se ei ole pelkästään pankki, jossa on paljon pätevää henkilökuntaa. Saman aikaan se on pankki, joka voi hoitaa työtään sen perusteella, että siellä on syvää tietämystä ja asiantuntemusta insinööritieteissä ja <clears throat> luonnontieteissä. Tätä usein tarvitaan, koska jos haluamme olla uskollisia periaatteillemme, sitten on tarpeen testata näitä tuotteita ja hankkeita sekä tekniikan mielessä, teknisessä elinkelpoisuudessa että rahoitusnäkökulmasta. Ja tätä investointipankki pyrkii takaamaan tässä prosessissa. Sitten palaamme luoksenne raportoimaan. Ollaan tietysti oikeasti, kun sanotaan. Äh, äh, Kun meillä on hankejoukkolaina takuu, niin silloin energiatuotanto ei ole mahdollista. Se merkitsee osittain myöskin sitä, että meidän täytyy puhua rakennerahastojen äh, ohjelmoinnista ja muista EUn rahastoista, että pitäisikö ne pystyä organisoimaan uudelleen niin, että toiminta olisi helpompaa ja nopeampaa, mutta tämä on asia, jonka parlamentti, neuvosto ja komissio, johon niiden pitää yhdessä ryhtyä. Joka tapauksessa pankki tulee olemaan hyvin luova ja se tulee myöskin Pohjanmerellä ja Itämerellä tuulienergiaa käyttämään hyväksi. Ja sitten lopuksi vielä riskistä muutama sana, hyvät naiset ja herrat. E niin, ainoastaan 20 prosenttia voidaan taata näistä lainoista Näitä riskejä ei näiden osalta voida poistaa. Tämä on siksi erittäin tärkeää, koska velkojen, velkoja ei taattu täysin yksityissektorilla. Yksityissektorin rooli on taattu ainoastaan tapauksissa, jos ne ovat taloudellisesti taattuja. Eli nämä hankeobligaatiot ovat tärkeä osa tätä menestystarinaa. Kiitoksia sitten Rehn. Thank you, President. Uh, honorable mem- Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Voin yhtyä puheenjohtaja Hoirin sanomaan ja kiittää teitä hyvin asia sisältörikkaasta ja rakentavasta keskustelusta. Haluan myös kiittää vahvasta tuesta Eurooppa 2020 hankkeen projektibondi aloitteelle. Siinä pyritään antamaan puhtia yksityisille investoinneille niin, että jaetaan riskejä komission e, investointipankin kesken niin, että käytetään niitä laajamittaisiin infrastruktuuriinvestointeihin. Nyt on tärkeää olla konkreettinen sen jälkeen, kun tämä ehdotus on hyväksytty. Pankki ja komissio allekirjoittavat yhteistyösopimuksen niin nopeasti kuin mahdollista sen jälkeen, kun ehdotus on hyväksytty lopullisesti sitten neuvoston osalta heinäkuussa. Konkreettisten hankkeiden osalta ymmärrykseni on se, että investointipankki saa jo tällä hetkellä mielenkiintoisia ehdotuksia ja alkaa sitten arvioida kolmen sektorin hankkeita, energia, liikenne ja viestiliikenne – jotta voitaisiin saada allekirjoituksia hankkeisiin nyt nopeasti. Tietysti kaikki tiedämme, että pilottivaihe, sillähän on budjettina vain 230 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa, että pilottivaihe täytyy käyttää hyväksi, jotta voimme löytää perustelut rahoituksen kasvattamiselle investointeihin ja kasvuun seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä liikenteelle, viestiliikenteelle, energialle, turvallisuud- energiaturvallisuudelle ja vihreälle kasvulle. Ja todellakin pilottivaihe täytyy olla tien silaajana vahvennetulle panostukselle myös EU-budjetista tälle, näille tärkeille tavoitteille. hankejoukkovelkakirjoja pidämme oleellisena osana verkkojen Eurooppa-hanketta, joka on tärkeä osa ja hyvä esimerkki siitä, miten rahoitusta keskitetään. Puhemies, hyvät jäsenet, jäsenvaltiot, EU kokonaisuudessaan, heidän täytyy ottaa asia omakseen jotta voidaan vastata kriisiin ja saada aikaan kasvua ja työpaikkoja. Se on hyvin olennaista. Ja näin täytyykin olla, koska jokaisen kansalaisen hyvinvointi riippuu Euroopan hyvinvoinnista kokonaisuudessaan. Kansallisten keskustelujen keskellä, jotka ovat vaikeita, siinä keskustellaan tarpeellisista politiikkatoimista. Silloin on olennaisen tärkeää, että voimme osoittaa Euroopan edut hyvin konkreettisella tavalla kansalaisillemme ja tehdä niin nopeasti kuin mahdollista tämä. Tämä on jälleen yksi syy siihen, miksi hankejoukko veloilla on, velkakirjoilla on tärkeä osa kokonaisuudessaan kasvuhankkeessa. Thank you. Finally, Mr. Kiitoksia sitten seuraavaksi Janis. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Kaikella kunnioituksella eriviä kantoja kohtaan. Uskon, että tämä on yksi niistä hetkistä, jolloin meillä on hyvin laaja yksimielisyys innovatiivisesta ajatuksesta. Ja haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä rakentavasta keskustelusta. Jotkut sanovat, että tämä 230 miljoonaa on aika pieni summa, mutta kuten aluksi totesin, tällä summalla halutaan edistää suurempia investointeja tulevaisuudessa. Sitten monet teistä korostivat sitä, että pitää huolellisesti valikoida hankkeet, ja olen täysin samaa mieltä. Myöskin täytyy varmistaa pitkän aikavälin lisäarvo Euroopan tasolla. Ja uskon, että sekä komission edustaja Rehn että Euroopan investointipankin edustaja ovat antaneet riittävät vakuudet tässä suhteessa. Jotkut myöskin korostivat sitä, kuinka tärkeää arviointi on. Ja tietysti nyt seuraavat askeleet ovat ratkaisevia – kun parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet tekstin, voimme käynnistää pilottivaiheen täytäntöönpanon. Me haluamme, että näitä hankkeita rahoitetaan mahdollisimman nopeasti ja sitten arvioimme, miten aloite otetaan vastaan markkinoilla. On myöskin tärkeää, että komissio ja investointipankki käyvät läheistä vuoropuhelua sekä Euroopan parlamentin että neuvoston kanssa tässä varhaisessa vaiheessa – ja että pilottivaiheen kokemuksia sitten hyödynnetään oikealla tavalla seuraavassa vaiheessa. Kiitoksia. Finally, Mr. Ja sitten vielä Färm lopuksi, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, thanks very much for this Kiitos kovasti tästä valaisevasta keskustelusta. Tekisin yhteenvetoa muutaman kommentin myötä. Ensinnäkin tarpeesta välineille. Minun mielestäni Riittämätön investointitaso on suuri ongelma Euroopassa, eikä ongelma ole väliaikainen, se on oikeastaan rakenteellinen. Mutta nykyinen kriisi on tehnyt, sen, on tehnyt paljon vaikeammaksi muuttaa tilannetta, käsitellä asiaa. Sen vuoksi mielestäni tarvitsemme lisävälineitä. Miten, minkälaisia hankkeita rahoitetaan? Olen samaa mieltä herra Hoyerin kanssa, että tämä ongelma on enemmän kehittyneiden markkinoiden, mutta kiitän Hoiria siitä, että hän otti esille, että laajemmat perspektiivit tekevät mahdolliseksi sen, että voiko tulevaisuudessa ottaa muut, laajentaa tätä alaa. Se on myös hyvin tärkeä kriteereistä. Herra Turmesi, jotkut muut ovat ottaneet esille sen idean, että olisi toisenlaisia hankkeita, uusiutuva energia ja niin edelleen. Olen avoin sen suhteen. Keskustellaan seuraavasta rahoituskehyksestä rahoitusvälinteiden, projektibondien pysyvämmästä luonneesta. Olen ihan valmis harkitsemaan uusia ideoita. Pääkeskustelu mielestäni on ollut riskeistä. Huomasin, että jotkut jäsenvaltiot mukaan lukien omani ovat olleet vasta-aikoisia hyväksymään tämän aloitteen, mutta toivon, että tämä keskustelu on vähentänyt heidän huolenaiheitaan. Emme ota mitään järjettömiä riskejä veronmaksajien rahoilla ja meidän Todellakin tarvitsemme tätä lisäpyrkimystä. Sosiaalisemmekö riskiin ja yksityistämmekö voitot? No, sanoisin. Jos näiden takeiden kautta pystymme saamaan mobilisoitua resursseja, jotka muuten jäisivät eh, ark- raha-arkkuihin tai jäisivät spekulatiivisille markkinoille, No ja silloin ne, jotka tästä saa, saavat hyötyä, ovat veronmaksajat. Mielestäni riski on selkeästi rajoitettu. Ei ole mm, mitään kätkettyjä vastattavia 30 miljardia takeita, jotka johtavat 230 miljardin investointeihin, 230 miljardia innovatiivinen rahoitusvälineenä, joka ehkä äh, mobilisoi lisää miljoonia. Se on oikein hyvä. No, lopuksi aloittaisin kiitokseni kollegoille. Haluan myös sanoa suuret kiitokset budjettivaliokunnalle. Siksteeristä sillä on tehnyt fantastista työtä, niin on myös oma toimiston ja tiimille. Kiitos. Well, thank you, uh, Mr. Firm. Thank you. Kiitoksia Färm. Kiitoksia komission jäsenelle. Kiitoksia Hoirille ja Mauro Janiksille ja kaikille kollegoille. Keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivänä.